on päättynyt. Äänestämme huomenna puolilta päivin. Seuraava istunto alkaa huomenna aamulla 23. päivä kesäkuuta kello 8.30 aamulla. Löydätte istuntopöytäkirjat parlamentin nettisivuilta ja tässä vaiheessa toivotan teille hyvää yötä.